Kollegen. Liebe Kollegen, ich begrüße. Hyvät kollegat, toivotan teidät lämpimästi tähän iltapäivän kokoukseemme. Muistettaisin, että tänään ensin kokoontuu koko valiokunta, vaikkakin Näen täällä paikalla vain koordinaattorit tai heidän edustajansa. Seuraavaksi pidämme siis ensin julkisen valiokuntakokouksen. Tervetuloa kaikille vieraille. Ja tämän kokouksen jälkeen sitten suljetuin ovin pidetään koordinaattoreiden kokous. Te olette saaneet kutsun tänne ja myös muutokset esityslistasta. Mitään erityisiä ilmoituksia minun puoleltani ei ole, paitsi että pöytäkirjan käännökset viime kokouksesta on jaettu hiljattain. Nyt ne ovat kuitenkin teidän asiakirjoissanne siellä mukana. Nyt sitten kolmanteen ja tärkeimpään tämän kokouksen asiaan. Haluamme keskustella tänään siitä, miten aiomme toteuttaa valiokunnan toimikauden toisen vaiheen työtä. Tästä olemme puhuneetkin jo hieman, mutta emme kovinkaan yksityiskohtaisesti. Ja muistuttaisin teitä vielä siitä, että samanlaisia ajallisia lykkäyksiä kuin ensipuoliskolla oli, ei nyt voida sallia. Tähän ei ole varaa. Heinäkuun alussa ensi vuonna täysistunnossa täytyy järjestää äänestys. Ja näin mietintö täytyy saada alkuvaiheeseen jo ja ensimmäisen käsittelyn jo maaliskuussa, eli Aikataulusta tulee aika tiukka. Otmar, sinä istut siellä keskellä. No hyvä. Niinpä meidän pitäisi nyt keskittyä käsittelemään sitä, miten aiomme muotoilla toisen puoliskon töitämme. Tiedämme ja tiedätte, mitä olemme jo tehneet. Ja olemme lähettäneet tämän äänestetyn mietinnön 27 parlamentille. Ja meillä on äh, luettelo kriittisistä kohdista, joista tulemme keskustelemaan, ja olemme kertoneet samalla parlamenteille, kansallisille parlamenteille, että ensi vuoden maaliskuussa tarkoituksena on pitää yhteinen tilaisuus täällä Brysselissä, jotta voimme käydä keskustelua kannoistamme, katsoa missä meillä on yhteisymmärrystä, mistä, missä taas vallitsee edelleen näkemyseroja. Ja tuossa tilaisuudessa voimme katsoa, mitä johtopäätöksiä voidaan vetää ja mihin voimme pyytää komissiota puuttumaan, minkälaisia aloitteita voidaan odottaa. Nyt antaisin tai pyytäisin esittelijämme Pervanche Beresiä käyttämään puheenvuoronsa. Pervanche. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja Tämä on ensimmäinen kokouksemme sen jälkeen, kun täysistunnossa äänestettiin, joten nyt on määrä tai tärkeää määritellä työmme jatkoa, mitä suuntaa haluamme lähteä seuraamaan. Koordinaattorit täsmällisemmin määrittelevät uuden suunnan, mutta työmme pohja, jota nyt on tehty vuoden ajan, täytyy sen täytyy saada jatkoa. Ja yleisenä suuntauksena pitäisin seuraava Ennen lokakuun äänestystä keskusteltiin poliittisten ryhmien kesken ja pohdittiin kahtamaista skenaariota. Olisimme voineet pysähtyä tai keskeyttää työmme tähän väliraporttiin ja sitä lähettiin lopullisen mietinnön, mutta Toinen skenaario, mahdollinen skenaario, olisi se, olisi se, että päättäisimme keskeisimmistä suosituksista, jotka haluamme esittää. Onneksi tämä toinen skenaario sitten peittosi ensimmäisen. Tämä tarkoittaa minun nähdäkseni sitä, että tulevalla kaudella keskeistä meidän kannaltamme on tehdä työtä myynnin jälkeisten palveluiden osalta, service après-vente ikään kuin teksti, josta äänestettiin, sai suuren enemmistön taakseen. Parlamentti on tehnyt paljon töitä ja haluamme viedä eteenpäin viestiä tämänkin tekstin kautta. Se kantamme selväksi. Kriisi ei ole kuitenkaan vielä loppunut. Alkuperäisen raportin tai mietinnön tulta hyväksytyksi täysistunnossa voi kun tämä olisikin johtanut kriisin loppumiseen, mutta ei näin ole. Nyt meidän täytyy pohtia, miten jatkamme tästä esimerkiksi eurovyöhykkeen ulkoinen edustus ja niin poispäin. Tämä kysymykset. Niitä voidaan vielä työstää mitä suuntaa haluamme noudattaa ja mitä aikataulu, millä aikataululla, niin tietystikin meidän täytyy varmistaa, että nämä suuntaukset tai suuntaviivat, joita halutaan parlamentissa määritellä ja mitkä tekstissäkin mietinnössä määriteltiin, että tätä saman suuntaan jatketaan. Tämä mietintö on suhteellisen laaja kattavuudeltaan. Meidän täytyisi nyt yhdessä vielä pohtia syvällisemminkin näitä asioita. Pari kysymystä tässä nyt herää. Tässä viitattiin jo aikatauluun. Uskon, että on... Olen samaa mieltä tässä puheenjohtajan kanssa. Me halusimme mandaatin pidennystä, jotta se olisi yhtä pitkä kuin komission mandaatti, joka tarkastelee tulevia rahoitusnäkymiä. Uskoakseni tämä on aivan osuva, relevantti ajatus. Koordinaattorikokouksessa voidaan syventää tätä keskustelua, mutta minun nähdäkseni meidän pitäisi järjestää yhteinen kokous tämän surevaliokunnan kanssa. Tuo erityisvaliokunta on erittäin huolissaan monen naisista tautien tekijöistä. Ja tässä eri lausuntojen mietintöjen kautta myöskin pyritään vaikuttamaan. Suuren valiokunnan puheenjohtaja tekee ankarasti töitä ja uskoakseni meidän pitäisi järjestää tällainen yhteinen kokous Suuren kanssa, jotta voisimme hieman poliittisemmin pohtia kokonaisvaltaisia suuntauksia tai sitä suuntaa, mihin halutaan asioita viedä, kun unionin talousarviostakin on kyse. Uskoakseni tuo kokous pitäisi järjestää mahdollisimman pian. Tuo yhteiskokous. Toinen seikka Tämä liittyy konkreettisiin ehdotuksiin, joita meidän täytyy vielä pohtia. Eli mitä ne edes tapahdu, niin ensimmäisessä mietinnössä vain äh, tärkeimmät seikat jo mukana ja toisessa vaiheessa keskustelun kansallisten parlamenttien kanssa ja sitten koordinaattorien kokoukseen yhteydessä voidaan täsmällisemmin määritellä, mihin suuntaan halutaan mennä, mutta uskon, että kokouksessa, varsinaisessa kokouksessa pitäisi katsoa, mihin suuntaan ihmiset haluaisivat viedä asioita ennen kuin päätämme työmme ja lähdemme lomille. Olen ollut syyskuusta lähtien yhteydessä Jutta Haugiin, joka johtaa niin kutsuttua suurevaliokuntaa. Ja molemmat sihteeristötkin käyvät vuoropuhelua keskenään. Ja tällä hetkellä Suurvaliokunta ei voi jatkaa töitään, koska ensi vuoden budjettia ei vielä ole. Ja alun perin halusimme järjestää yhteisen kokouksen jo tämän vuoden puolella, mutta tämä ei ole mahdollista, vaan se onnistuu aikaisintaan vasta tammikuussa. Eli ennen tammikuuta mitään äänestystä ei pystytä järjestämään. Ennen kuin annan puheenvuoron Engelille. Otmar ei nyt pääse ensi, <laughs> ensimmäisenä ääneen. Herr eh, Präsident, eh, bloß, bloß Puheenjohtaja. <clears throat> Tästä aiheesta vain kaikesta muusta voidaan puhua myöhemmin, mutta suuren valiokuntaan liittyen olen esittelijän kanssa aivan samaa mieltä siitä, että yhteinen kokous olisi tarpeen. Ennustan niin, että kokoustetaan yhdessä – vaan otetaan huomioon myöskin työt äänestyksessä, koska olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni ei voi löytää oikeaa tietä kriisistä ilman, että puututaan budjettiimme. Se on todella tarpeen, mutta minä olen yksi niistä jäsenistä, jotka istuvat monissa valiokunnissa ja sanoisin, että esittelijä Riga tammikuun loppupuolella, helmikuun alkupuolella – esittää ensimmäisen luonnoksen suuren valiokunnan loppumietinnöksi. Tähän liittyy pari ongelmaa. Yksi liittyy meihin ja toinen vähän rajallisemmin meihin. Minä edustan sielläkin kantoja, sellaisia kantoja, jotka eivät ole budjettiasiantuntijoiden kantoja. Eli jos ajatellaan, voidaanko puuttua budjettiin siihen, että mennään yli yhden prosentin katon, mutta näistä kysymyksistä on keskusteltava ei ainoastaan siellä valiokunnassa, vaan ryhmissä. Tästä on tulossa lähes uskonnonomainen kysymys tässä vaiheessa. Toinen kysymys kuitenkin tässä vaiheessa on se, jos, että jos te Jutta Haugin kanssa sovitte, että ehkä tammikuun lopulla, ehkä joskus myöhemmin kokoonnutaan ja muutama päivä sen jälkeen, kun Salvador on ensimmäisen luonnoksensa esittänyt, niin jos ajatellaan suuren valikunnan johtopäätöksiä, niin merkantamme eivät sinne enää sovi. Halusin vain huomauttaa, että aikatauluja pitäisi vähän vertailla näin toisiinsa. Todella siis on tärkeää, että tavalla tai toisella teemme yhteistyötä niin, että siitä on molemmille valiokunnille hyötyä. Kiitoksia avunantotarjouksesta. Me halusimme tietoa jo aikaisemmin, mutta ehkä avullasi vielä saamme tässä asioita tapahtumaan. Nyt annan puheenvuoron Kofferaatin edustajalle. Kiitos, puheenjohtaja. Sergio Koferatin puolesta halusin vain todeta, aivan kuten Beres esittelijä juuri sanoi, että äärimmäisen tärkeää näyttäisi olevan se, että tämän valiokunnan työ tehdään tiivissä yhteistyössä niiden valiokuntien työn kanssa, joiden työ liittyy suoraan kriisitoimiin ja tähän liittyviin ehdotuksiin. On hyvin tärkeää, että toimitaan niin, että tämä mietintö laaditaan yhdessä suuren valiokunnan kanssa, mutta myös yhdessä muiden valiokuntien kanssa, jotka tällä hetkellä käsittelevät niitä toimia, jotka suoraan vaikuttavat kriisiin, kriisiin liittyviin ongelmiin ja niihin asioihin, jotka ovat tässä mietinnössä, joka on jo hyväksytty. Ja kansallisten parlamentin roolista varmasti keskustelemme sitten koordinaattoreiden kokouksessa lisää. Kiitos. Seuraavaksi Olli Schmidt. Uh, thank you, Chair. Well, I have a very practical... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on hyvin käytännönläheinen kysymys. Tämä liittyy osallistumiseen tämän valiokuntan työhön. On vaikea sanoa, että teemme ankarasti töitä, mutta ainakin jotkut kyllä tekevät ankarasti töitä, ja että muun muassa valiokunta ei osallistu. Minun mielestäni tämä on ongelma. Ennen kuin keskustellaan siitä, miten jatketaan kaikki ne yksityiskohtinen ja ohjelminen, meidän pitäisi pohtia tätä. Ehkä valiokunta ei ole oikea paikka tätä keskustelua varten, koska meitä on vain pari hassua jäsentä paikalla koordinaattorin lisäksi. Mutta uskoakseni meidän pitää puuttua kyllä tähän ongelmaan. Also die Teilnahme war in, in... Niin, osallistujamäärä on useammankin kerran ollut epätyydyttävä. Ja valitettavasti, koska on muitakin valiokuntia yhtä aikaa, niin silloin kun järjestämme kokouksemme esimerkiksi torstai-iltapäivänä, silloin ihmisiä ei ole juurikaan paikalla, koska monet lähtevät jo kotimatkalle. Emme voi kuitenkaan pakottaa ketään ihmisiä tänne valiokuntakokoukseen. Periaatteessa voimme kyllä julkistaa niiden nimet, jotka eivät paikalla ole ja ketkä ovat, mutta tuskinpa tämä paljonkaan muuttaa. Eli olen kyllä yhtä pettynyt tähän tilanteeseen kuin sinä, mutta en näe mitään käytännön keinoa asian muuttamiseksi. Voimme ainoastaan vedota ihmisiin, eikä se ole tähän mennessä kantanut hedelmää. Jotkut ryhmät eivät ole lainkaan edustettuina Tämä on mielestäni heikkous. Esimerkiksi vihreät ovat alusta lähtien olleet hyvin heikosti mukana, vaikka heillä on varapuheenjohtaja valiokunnassa, ja tämä ei ole mitenkään tyydyttävää. varsinkin kun katsotaan sitten lopuksi, miten valiokunnan työn tuloksia tuetaan. Et halunnut sanoa mitään tästä toisen puoliskon konkreettisista töistä ole. Well, it's easier if more... On hel- olisi helpompaa, mikäli useampi olisi paikalla. Minä uskon, että tärkein kysymys meidän kannaltamme on se, että voitaisiin tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja parlamentaarikkojen kanssa. Tämä on ehkä tärkein tavoite. Mikäli haluamme laajan konsensuksen aikaan, toiva, toivottavasti tässä onnistutaan. Usein joudutaan tekemään kompromisseja. Ehkä näitä voitaisiin hieman työstää vielä, mutta mikäli emme nyt avaa uudelleen pan, tai mikä nyt avaamme uudelleen Pandoran lippaa, niin tämä on tavoitteiden vastaista. Ehkä jotakin seikkoja voitaisiin syventää tai täsmeltää. Vihreät halusivat katsoa vielä tätä transaktioverokysymystä. Ehkä tämä voisi olla yksi seikka, jota voitaisiin pohtia vielä, mutta muuten en tiedä. Talousvaliokunta työstää ihan samaa asiaa. Nyt on, täytyy olla varovainen, ettei tämä Pandora-lipas taas leviä pitkin teitä ja turuja. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olisin Peresin kanssa samaa mieltä siitä, että ensin työ tehtiin oikein, kompromissiin päästiin ja olen sitä mieltä, että tuo luo pohjan tulevalle työllemme. Lisäisin vielä sen, mikä on ajankohtaistunut tämän käyden aikana, tai sellaisia asioita, joita ei ole riittävästi tutkittu tähän mennessä. Minä näin kaksi kolme sellaista seikkaa. Ensinnäkin Mielestäni mietintöön voitaisiin lisätä yksityisten velkaantuminen. Tämä koskee yrityksiä, mutta myös kotitalouksia Euroopassa. Ja näiden yhdistäminen eläkerahastoihin, kassavirtokysymyksiin ja valtion velkaan. Tätä aihetta varmasti voitaisiin tarkastella, tarkastella laajemminkin. Toiseksi lähetysnäkymät me ja meidän kantamme, jos työtämme ei koordinoida talouden ja sosiaalisen kohesion kanssa kunnolla, niin silloin näemme, että syntyy vain syvempi, mahdollisesti syvempi talous- ja sosiaalinen kriisi. Silloin emme ole saaneet mitään hyvää aikaiseksi. Meidän pitää tehdä työtä hyvin täsmällisesti, esittää kantamme hyvin täsmällisesti ja esittää huolemme EUn kehityksestä myös kriisin jälkeen. Lopulta meidän tulisi myös pohtia, minä en ole talous- ja rahasioiden valiokunnan jäsen, tosin kuin monet täällä, mutta täällä pitäisi kyllä katsoa niitä kuutta ehdotusta, jotka ovat nyt tarkastelun kohteena talous- ja rahasian valiokunnassa, uudet instituutit ja niin edelleen. Nämä olisivat meillekin tärkeitä asioita. Ja muista asioista voidaan varmasti puhua koordinaattoreiden kokouksessa. Sitten vielä yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa. Se on hyvin, hyvin tärkeää. Joskus jäsenet ajattelevat vähän eri tavalla kuin me täällä. Seuraavaksi Nikolaus Schuntis. Ευχαριστώ κύριε Επειδή όπως Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kuten te aivan oikein totesitte, tai pikemminkin esittelijä totesi, meillä on nyt ensimmäinen tilaisuus keskustella asioista täysistuntoäänestyksen jälkeen. Ja nyt meidän täytyy organisoitua työmme jatkoon, jatkoa silmällä pitäen. Haluaisin tässä todeta muutaman seikan. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, jotta jotta voisimme vuodella pidentää meidän mandaattiamme. Tähän meidän täytyy tarttua. Viimeisin puhuja totesi, että emme ole äänestäneet tästä väli raportista värikertomuksesta syistä, jotka ovat täysin selviä. En usko, että meidän kannattaisi nyt edetä sellaisen ehdotuksen kanssa, jota emme täysin hyväksy, josta emme ole kaikki samaa mieltä. Joten nähdäkseni valiokunnassa meidän pitäisi pikemminkin laatia parempia johtopäätöksiä ja parempia ehdotuksia lopullista mietintöä varten. Siitähän nyt kai on tarkoitus puhua tänään iltapäivällä. Olen samaa mieltä ehdotuksista, joita on tehty menettelyn osalta. Siitä, että pitäisi tehdä läheisemmin yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa jotka käsittelevät samantyyppisiä, samansuuntaisia asioita, mutta mitä meidän mandaattimme tulee ja meidän vastuualueeseemme valiokuntana, meidän täytyisi tarkemmin tarkastella kriisin syitä ja myöskin johtopäätöksiä, joita kriisistä voidaan tehdä. Minun mielestäni tässä ei ole menty riittävän pitkälle. Kuten esittelijä totesi, kriisi on kaikkea muuta kuin nyt loppuun käyty. Velkakriisi esimerkiksi on asia, joka tulee leviämään muu, muihinkin maihin ja erinäisiin toimiin täytyy ryhtyä. Valitettavaa kyllä. Minun ryhmäni ei voinut tukea tätä osaa mietinnöstä. Tämä tyyppiset lausumat eivät kertakaikkiaan auta meitä eteenpäin. Mikäli järjestettäisiin kansanäänestys niistä tiukoista toimista, joihin on ryhdytty Isossa Britanniassa, Ranskassa ja Kreikassa, en usko, että kansalaiset niitä paljon tuki, tukisivat. Meidän pitäisi pohtia erilaisia tapoja hoitaa asioita Euroopassa. Minä en sano tätä siksi, että tiedän olevani oikeassa, vaan siksi, että minun nähdäkseni koko tämä velkaantuminen tai vaje on ongelma, joka meidän pitäisi hoitaa niin, että olemme huolissamme siitä, mitä kansalainen ajattelee. Ei tässä pidä niinkään olla nöyränä komission edessä, vaan pikemminkin pitäisi ajatella tavallisia kansalaisia. Komission pitäisi ehdottaa sellaisia toimia, jotka auttavat kansalaisia. Tämä taloushallinta tai elvytyspaketti ei minun nähdäkseni auta. Pikemminkin katson, että meidän pitäisi pyrkiä yhteistuumiin saamaan aikaan niin hyvä mietintö kuin vain on mahdollista – näin minun ryhmäni aikoo jatkossakin pyrkiä tekemään. Ja toinen huomio, joukko koordinaattoreissa tätä voidaan syveltää, mutta minun nähdäkseni voitaisiin tehdä jotakin ehdotuksia ja vierailla jossakin jäsenvaltioissa. Tästä voidaan puhua tarkemmin, mutta meidän täytyy kerta kaikkiaan käydä Kreikassa esimerkiksi. No, no puhutaan tästä sitten myöhemmin. Minulla olisi myöskin erityinen ehdotus, taikka useita sellaisia. Ja on tärkeää, että kun jotkut sanovat, että ei mitään kriisiä ole, niin täytyy myöskin tehdä selväksi, että kriisi on olemassa. Täytyy tukkia näiden ihmisten suut. Tästä tai näistä asioista voimme puhua myöhemmin koordinaattoreissa lisää. Viittasitte kuitenkin yhteen hyvin ristiriitaisen kysymyksen. Ainakin itse näin tämän toisin. En ole sitä mieltä, että lausuntojemme sisältöä, joka siis näkyy nykymietinnössä, pitäisi kyseenalaistaa. Minun mielestäni meidän äänestystuloksemme syyskuulta on valiokunnan työn raskas tulos. Oli vaikea päästä tähän kompromissiin, periaatteessa tässä jokaisessa ryhmässä poliittisesti hieman jäätiin jossakin asiassa jälkeen, mutta saimme kuitenkin kompromissin aikaiseksi. Ja se, että sanotaan, että meidän pitää tehdä uusia johtopäätöksiä, niin ei minustani, minun mielestäni ole oikein. En tiedä, onko ryhmän enemmistö tätä mieltä, mutta itse en suosittelisi tähän suuntaan lähtemistä. Vaikil seuraavaksi. Uh, I am the one of... Puheenjohtaja, minä olen yksi niistä jäsenistä, joka ei ole taloustieteilijä, joten minä katsoin tämän valiokunnan työtä enemmän niin, että ei pitäisi ainoastaan katsoa taloushallintaa ja rahoitusvälineitä, mutta kuten Kreikan kollega sanoi, kriisillä on hyvin erilaiset syyt. Ja eri maissa löydetään hyvin erilaisia vastauksia kriisiin, joten mielestäni olisi hyvä, että vaikka en taloustieteilijä ole, niin kyllä tämä valiokunta on tehnyt mielestäni aivan loistavaa työtä. Me olemme kuulleet täällä aivan kaikkein parhainta asiantuntemusta. Mutta ehkä seuraavaksi voitaisiin kutsua ei ehkä niinkään asiantuntijoita, edes vain ihmisiä, jotka pohtisivat kriisin syntyjen syitä muista kuin taloudellisista näkökannoista. Tämä rikastuttaisi keskusteluitamme. Toiseksi, minä haluaisin kansalliset parlamentit jäsenvaltioista mukaan työhön. Kysyisin, mitä kansalliset parlamentit ovat tehneet vuoden aikana kriisin syntymisen jälkeen. On aivan selvää, että sen lisäksi, että sovittiin, sovittiin neuvoston tasolla yhteisistä toimista myös täällä parlamentissa, niin on vielä sellaisia vastauksia luotu, jotka luovat maissa ainutlaatuisen omanlaisensa vastauksen. Eli olisiko hyvä varata yksi kokous siihen, että katsotaan, mitä tänä vuonna on tehty joissain tärkeissä EUn jäsenvaltioissa. Kiitos. Ich habe jetzt unsere ungarische Kollegin. Kiitos. Seuraavaksi unkarilaiskollega. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni mietintö on erittäin hyvä ja olen siitä täysin yhtä mieltä. Olen uusi jäsenvaliokunnassa mutta mielestäni tämä työ luo hyvää pohjaa tuleville töille. Mitä tulee sitten tähän työn suuntaan? Tukisin tällaista konsensuslähtöistä lähestymistapaa. Ja kuten esittelijäkin jo mainitsi, ja kuten talouden asiantuntijat sanovat, kriisi ei ole vielä ohi ja kriisin tapahtumat voivat toistua. Ja siksi olisi tärkeää että jäsenvaltiot, jotka ovat tehneet jo paljon kriisin selättämiseksi, on syntynyt varmasti hyviä käytänteitä ja näiden pitäisi näkyä tulevassa työssä. On hyvin tärkeää analysoida syitä. On helppo nähdä, mitä asioita ei ole käyty läpi ja mitkä johtivat kriisiin. Ja kolmas tärkeä tulevaisuuden kannalta tärkeä asia on, mit, millä tavalla analysoimme kriisiä. Tähän aiheeseen liittyy useampien valiokuntien työ. Esimerkiksi se analyysi, joka käsittelee muitakin indikaattoreita kuin BKT-pohjaisia analyysejä. Ja olen ymmärtänyt, että myös valvontakysymyksiä on tarkoitus tarkastella uudelleen. Ja lopuksi haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Emme tiedä, milloin kriisi tulee päättymään, eikä meillä vielä ole siitä myöskään mitään merkkejä, kuinka kriisi voidaan todella saada päättymään. Uskon, että tämän valiokunnan työtä tulisi pidentää. Kiitos. Ehkä lyhyt kommentti tähän liittyen. Mielestäni tässä on nyt syntynyt väärinymmärrys. Itse ainakin ymmärrän, että olemme hyvin tarkkaan katsoneet, mitkä syyt ovat johtaneet kriisiin. Ja lisäanalyysi ehkä voisi tuoda tähän hieman uutta tietoa, mutta se jäisi aika marginaaliseksi, vähäpätöiseksi. Mielestäni olemme tehneet todella laajaa analyysiä ja arviot ovat tietenkin osittain erilaisia riippuen poliittisesta ryhmästä. Toiset näkevät pääsyyn hieman eri tavoin kuin toiset. Mutta en usko, että saamme paljonkaan aikaan, jos lähdemme nyt uudelleen tutkimaan syitä. Mitä sitten tulee valvontaan? Tätäkin aihetta on käsitelty vastuuvaliokunta Ekonissa hyvin laajasti. Ja meillä on jo suuntaviivat sille, kuinka näitä asioita lähdetään muokkaamaan. Joten tällä kertaa meillä on varsin vähän aikaa käytettävissämme. Jouluun on enää 5-6 viikkoa aikaa, eikä siinä ajassa tehdä ihmeitä ja tapaamme meidän 10. tammikuuta ja maaliskuussa meidän täytyy alkaa käsitellä loppuasiakirjaamme. Siitä, että parlament, kansalliset parlamentit saadaan mukaan työhön oikealla tavalla, tulee olemaan hyvin hankalaa. Ei tule olemaan mitenkään helppoa sanoa lopuksi, että Euroopan parlamentin lisäksi kansallisetkin parlamentit tukevat meidän loppumietintöämme. Se, että nyt käytetään rajattomasti aikaa lisäanalyysien tekoon, on väärin. Meillä ei ole tähän aikaa. Muuten ensi vuonna käy samalla tavoin kuin ensimmäisellä puoliskolla, kun te ette vielä ollut tällä paikalla, että aika todella valuu käsistämme. Nyt Danuta Hymner seuraavaksi. Kiitos oikein paljon. Pahoittelen, että en ollut ihan aluksi täällä. Voi olla, että nyt toistan jotain tai puhun ristiriidassa täällä esitetyn kanssa, mutta kolme neljä seikkaa kuitenkin. Minusta tuntuu, että loppumietintö ja suositukset tulisi hyväksyä kesäkuussa. Oikeuttaa sen, että suosituksessa mennään vähän pidemmälle kuin, että katsotaan vain kriisistä irtaantumista, koska tuohon mennessä uskoakseni voidaan vetää johtopäätökset kriisin syistä, mutta myös viitata moniin uudistuksiin, mutta monet uudistukset on silloin saatu jo paikalleen, kuten talous hallintoon liittyvä. Joten emme saisi nyt rajoittaa työtämme vain tällaisiin suosituksiin. Meidän pitäisi katsoa ajassa pidemmälle. Monet kriisin vaikutukset nousevat pintaan vasta lähivuosina. Hmm, kyseessä on globaali kriisi, me voi ajatella ainoastaan eurooppalaista ulottuvuutta, joten tämä meidän vastuumme jotenkin kuten Ekon ja muissa valiokunnissa, myös katsoa globaalia taustaa ja sitä, mitä tapahtuu globaalissa taloudessa e- Euroopassa ja Euroopassa myös. Meidän pitäisi voimakkaammin ottaa mukaan sellaisia näkökantoja, jotka ovat jo tulleet esiin syitä analysoidessa, mutta joihin ei ole reagoitu lainsäädännön tai uudistusponnisteluiden kautta, koska ne eivät kuulu Euroopan unionin toimintalaan. Meidän pitäisi maalis-kesäkuun välillä käsittääkseni parlamentissa keskustellaan silloin ja meidän velvollisuutemme olisi katsoa vähän tarkempaan ja pidemmällä aikavälillä sitä, mitä voidaan suositella Euroopalle. Ei ainoastaan katsota niitä uudistuksia, jotka kuuluvat EUn piiriin. Tämä ensi kommentti. Sitten toiseksi mietinnöstä. Olen ihan samaa mieltä siitä, että analyysi on tehty. Se ei ehkä ole täydellinen. On muistettava, että tämän tyyppisen kriisin analysointi jatkunee vuosikausia, kuten 30-luvun myös pari 30 vuotta myöhemmin vasta saatiin parhaat analyysit, joten Se oli hyvä, eikä sitä tarvitse uudelleen avata, mutta kyllä varmasti joitain uusia ajatuksia, uusia vivahteita saattaa tulla esiin. Ja se varmasti parantaa myöskin meidän kantojemme nyt tarvittaviin uudistuksiin. Ei sitä tarvitse avata uudestaan, siitä olen samaa mieltä, mutta suhtaudutaan kuitenkin avoimin mielin ja katsotaan, onko jotain parempaa. Toinen kommentti liittyy mietinnön aikatauluun. Uskoakseni velvollisuutemme on ensin arvioida niitä uudistuksia, jotka on otettu käyttöön Euroopan unionissa kokonaisuutenaan. Meillä on yksittäisiä valiokuntia, jotka tekevät työtä yksittäisten siihen kohdalla sisämarkkinoita käsitellään niin osa rahoitusmarkkinoita toisaalla, jälleen toisella ehkä ulkoinen edustus. En oikein tiedä, miten tämä hoidetaan, mutta ehkä meidän tulisi käydä alustavia keskusteluita siitä, miten suhtaudumme koko uudistuspakettiin, joka on otettu esiin kriisin yhteydessä. Ehkä voidaan ajatella, että suurta keskustelua käydään kriisivaliokunnassa, mutta ei parlamentissa niin, että siinä puhutaan tarkistuksista, mitä hyvää tai huonoa mietinnössä on, vaan itse tästä asiasta, kriisistä ja Euroopan päästä pois kriisistä. Tällainen suuri konferenssi ehkä voitaisiin järjestää Euroopan parlamentissa kriisivaliokunnan sipien suojissa – ja mietintö olisi siihen oma panoksensa. Voitaisiin pyytää myös asiantuntijoita ja Euroopan komissiota valmistelemaan alustavaa arviota kaikista niistä uudistuksista, joita katsotaan nyt hyvin yksitellen. Niin, että ne on kaikki lokeroitu omiin lokeroihinsa. Kansallisista parlamenteista lopuksi ymmärrän, että tämä on valtavan tärkeä, mutta tehtävä on niin hankala, että emme onnistu kovin hyvin. Kaikki kokoukset, joihin olen osallistunut tällaiset kokoukset viimeksi kuluneen vuoden aikana ja viime vuonna myös, joku siinä menee vikaan. Emme saa kriittistä massaa, jotta voisimme keskustella samoista ongelmista, tehdä työtä samaan suuntaan. Minusta tuntuu, että jos järjestetään kokouksia kansallisten parlamenttien kanssa, ja ymmärrän, että tällainen kokous on suunnitteilla maaliskuulle tai jonkin aikaan ensi vuonna, niin pitäisi valmistella paremmin myöskin kansallisten parlamenttien jäseniä, jotta he voivat osallistua keskusteluun. Mielestäni näin ei ole käynyt niissä kokouksissa, joihin minä olen osallistunut. Kiitos. Kiitos kovasti. Tässä viimeisessä asiassa olette tietysti oikeassa läsnäolo ja kansallisten parlamenttien valmistautuminen ei aina ole ollut tyydyttävää. Ja sopii toivoa, että jatkossa tilanne paranee. Ehkä voisimme myös pyrkiä siihen, että järjestettäisiin suurempi tilaisuus jos voisimme sitten ehkä viedä ehdotuksiamme hieman pidemmälle, erityisesti mitä tulee EUn tulevaisuuteen. Mutta tästä varmasti voidaan keskustella myöhemmin lisää. Seuraavaksi Engel, Pervanche Pietikäinen. Esittely otetaankin lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että analyysi on nyt tehty laajasti katsottuna. Nyt on enemmän kuin tarpeeksi elementtejä tässä väliraportissa, välimietinnössä. Eihän kaikkea ole keksitty alusta, koska monet instituutioita, virastot ja asiantuntijat ovat paneutuneet tähän samaiseen kysy- kysymykseen jo ennen kuin me ryhdymme työhön tai teemme johtopäätöksiä. Tuhansia sivuja voi jo lukea tekstiä kaikista näistä elementeistä. Tuhansia sivuja tekstejä on jo tuotettu samaisesta aiheesta. Minä, mikä otetaan esimerkiksi, kun katsoo esimerkiksi Islannin kriisejä pelkästään, niin minä sanoisin, että 2000 sivua löytyy tekstiä, joten enemmän kuin tarpeeksi on jo analysoitu asioita. Analyysit on nyt tehty. Nyt meidän täytyy syvällisemmin vielä pohtia jotakin elementtejä, jotka ovat jo olemassa tässä väliraportissa, välikertomuksessa. Vaikka tämä onkin vasta alkion vaiheessa, niin siitä huolimatta, koska tämä on välivaihe vasta, niin kuitenkin nämä lopullisenkin, lopullisenkin tekstin ainekset ovat jo olemassa. Tämä on jo osa tämän valiokunnan työn johtopäätöksiä. Tämä saattaa päätökseen ensimmäisen osan työtämme ja nyt alkaa toinen osa työtämme. En nyt ryhdytä uudestaan keksemään pyörää. Tämä teksti äänestettiin, se hyväksyttiin täysistunnossa ja olisi nyt hieman kummallista nyt ryhtyä uudelleen sitä purkamaan. Nähdäkseni nyt puolivälissä ollaan vähintäänkin. puheenjohtaja, haluaisin vain todeta, että nyt olen saanut tarpeeksi näistä kuulemistilaisuudesta. En halua yhtäkään asiantuntijaa enää kuulla. Kaikki on kuultu, kaikki on nähty. Ja olemme kuulleet ihmisiä, jotka eivät edes itse väitä olevansa asiantuntijoita, mutta he, he kutsuttiin paikalle ja sanottiin, että he ovat asiantuntijoita. Parlamentti olisi voinut viimeisen parin vuoden ajan pikemminkin voinut valvoa asioita. Ja se on se ainoa asia, joka meidän pitäisi tehdä. Mikä minua nyt kiinnostaa? Nyt on kulunut kaksi vuotta ja nyt meidän täytyisi olla tietoisia siitä, mitä me teemme. Mitä me olemme tehneet? Valvonta on tarpeellista. Nyt valvonta on tehty. Ei tarvitse tätä ei-lainsäädännöstä erityisvaliokuntaa ryhtyä uudelleen pistämään tekemään tällaista valvontaa ja kontrollityötä. Se on hoidettu. Nyt on pikemminkin se poliittisista kysymyksistä. Valvonta ja kontrolli kaikki ne poliittisine ulottuvuuksineenkin ja teknisine ulottuvuuksineen on asia, jonka suhteen täytyy pohtia, miten hoidetaan asiat Euroopan tasolla, miten kansallisella tasolla, miten hoidetaan asiat kuntoon esimerkiksi näiden rahoitus, rahamarkkinoiden, instrumenttien ja muiden suhteen. Tämä valvonta on teknistä lähintään, vähintään, lähinnä. Näistä asioista on puhuttu jo vuosikausia. Uskon, että nämä asiat ovat nyt hyvillä raiteilla. Haluaisin nyt mainita neljä seikkaa, jotka meidän pitäisi ottaa huomioon. Valtion velka. Tämä on sellainen seikka, jos me täytyy tarkastaa sitäkin, mitä on tapahtunut Yhdysvalloissa. Meidän täytyy selkeästi nyt nähdä, että on valtavia riskejä, joita syntyy meidänkin mantereillamme tällä hetkellä. Jotkut ovat kotitekoisia, jotkut niistä ovat mukamas ulkomailta tulleita. Tämä on teologiaa nyt. Onko kyse omasta ongelmasta vai muualta tuosta ongelmasta? Kriisin yhteydessä tänäkin päivänä on todetaan jatkuvasti, että taloutta pitäisi elvyttää. Ja vuosikausi on toisaalta todettu, että talouden elvyttäminen ja stimulointi pitäisi lopettaa, koska tämä saattaa johtaa siten siihen, että tulee tällaisia kiinsiläisiä lieveilmiöitä, jotka ovat kielteisiä. Kenties Kiinassa tämä vielä onnistuu, mutta toivoisin, että täällä meillä tällainen lopetettaisiin meidän materiaalina pikkuhiljaa. Epätasapaino kansainvälisessä kaupassa. Meidän täytyy pohtia tätä. Täytyy tarkastaa, mitä eurooppalaiset toimijat tekevät asian suhteen ja mitä muut kansalliset toimijat tekevät. Kiina, Intia, Venäjä, Indonesia, muut suurtaloudet, suurtaloudet koska tulevaisuudessa, kun tarkastetaan tasapainokysymystä kansallisessa kaupassa, niin kyse on myöskin rahapoliittisesta kilpailusta ja rahapolitiikasta. Tästä saattaa syntyä uusi sota tällä tasolla. Ja tämä hieno päätösosimassa äänestettiin, joka hyväksyttiin kymmensivuinen teksti, josta halutaan keskustella myöskin Yhdys, Yhdysvaltain kanssa käydyssä huippukokouksessa, niin tämä on ikään kuin sodan julistus ja parlamentin pitäisi muistaa, että meillä tähän varaa 600 miljardia dollaria jatkuvasti liikkuu maapallolla. Tämä on uusi kupla. Amerikan talous, mikäli mikäli se ei toimi, niin se tulee ilme, lieveilmiö, 300 miljardiahan siellä oli kyseessä. Ja nyt meidän täytyy vastustaa tiettyjä ilmiöitä. Ja rahapolitiikan instrumentit, jotka ovat käytössä Euroopassa, tätäkin pitäisi pohtia. Tästä herää keskuspankinkin toimintaan liittyviä kysymyksiä. Keskuspankin pitäisi jossakin vaiheessa puuttua vaihtokursseihin, toisaalta joskus sen pitäisi olla puuttumatta ja tulevina vuosina, mikäli haluamme välttää tällaiselta ongelmilta, meidän täytyy pitää kiinni euron arvosta. Mehän tiedämme hyvin keskuspankin toimet ja, ja mikäli on tarpeellista, meidän pitäisi keskustella keskuspankin ta- to- toimintatavoista. Ei tätä pidä kaihtaa tätä keskustelua koska keskustelua voi olla osa ongelmaa tai osa ongelman ratkaisua. Me tietenkin voimme keskustella myöskin monenvälisellä tasolla asioista ja meidän pitäisi ottaa opiksemme myöskin eurooppalaisesta integraatiosta ja eurooppalaisesta politiikasta Euroopassa. Me olemme aina keskellä ei mitään. Tämä on poliittisen kriisin opetus. Meillä on valvontaa, kaiken tyyppistä kontrollointi, toimintaa ja puolisen tusinaa toimijaa sen sijaan, että meillä pitäisi olla vain yksi. Pervansa halusi keskittää rahapolitiikan ohjakset yhteen ja ainoaan paikkaan tässä väliraportin yhteydessä, mutta minä katson voimakkaasti, että meidän pitäisi tulevina kuukausina käydä keskustelua, intensiivistä keskustelua keskenämme. Meillä on kaikki elementit nyt käsissämme, kaikki tarvittavat elementit, ja nyt pitäisi vain sopia poliittisista johtopäätöksistä Meillä on asiantuntemusta jo taustalla. Riittävästi tietoa on saatu, nyt täytyy tehdä johtopäätöksiä. Kiitoksia tästä selkeästä lausumasta ja hieman provosoivistakin teeseistä. Osittain olen samaa mieltä, en ehkä aivan kaikesta, mutta mm, osasta kyllä ja viime päivien tapahtumat mm, johtavat siihen, että meidänkin tulee pohtia vielä joitakin kysymyksiä. Ehkä tästä lisää koordinaattoreissa. Nyt Pietikäinen viimeiseksi ennen pervansia. Olkaa hyvä. Thank you very much. I'm sorry for being... Uh... Kiitos oikein paljon. Anteeksi, että tulin myöhässä. Olin toisessa kokouksessa. Pyrin puhumaan lyhyesti, vaikka se ei yleensä ole tapana, niin meidän pitäisi varmasti esittää yhteenvetona yhtenäiset kantamme – olen samaa mieltä siitä, että kirjoitettua mietintöä ei enää tulisi avata, ei pitäisi pohtia uudestaan analyysejä tai kriisin syitä. Toiseksi tuetaan ja käsittääkseni tässä olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meidän pitää katsoa asiaa pitkällä aikavälillä. Kolmanneksi olisi varmasti hyvä käydä läpi olemassa olevat päätökset. Ovatko ne sopivia talouden, reaalitalouden osalta? Julkiset varat mukaan lukien ja kasvun ennalta ehdot. Näistä asioista on keskusteltu ja sen lisäksi sen sijaan, että – olisi ehdotusten lista ja pitkät kuulemistilaisuudet, niin pitäisi keskittyä joihinkin kysymyksiin, jotka voivat ehkä olla kaikkein tärkeimpiä. Pari esimerkkiä, en nyt esitä kattavaa luettelua, mutta kun puhutaan eurooppalaisesta taloushallinnosta, niin pitäisikö olla ehkä suljetuin ovin tapaaminen komission jäsen Reenin kanssa tai jonkun muun komission jäsenen kanssa, mitä todella tarvitsemme seuraavaksi, kun puhutaan julkisesta vajeesta. Aten tässä kansallisia budjetteja, valtion talouksia ja budjettia EU:ssa. Ja tietenkin verotukseen liittyvä politiikka. Samantyyppinen kokous ehkä voitaisiin järjestää komission sen Barnierin kanssa. Minua kiinnostaisi erityisesti ajatella, mitä sanomme globaalista tasosta IMFn uudistuksesta, joka ei ole läheskään riittävä. G20 on niin tehoton, että se asettaa itsensä lähes naurunalaiseksi. Se, että tällä hetkellä on niin vaihtelevia kantoja. Voin hyvin ymmärtää, miksi Yhdysvallat toimii niin kuin toimii ja mitä Kiina tekee. Ja mikä olisi ainoa mahdollisuus meidän tehdä? Päättää tällainen sota devalvaatio, mutta tällainen kilpajuoksu ei ole globaalisti kenellekään eduksi, joten tämä on nyt suuri kysymys. Miten tulkitaan erilaiset päätöksentekorakenteet. I think that we seriously should consider this kind of a uh, uh de la of meidän pitäisi ajatella myös tätä ri- vihreää rahoitusta ja luottoluokituslaitoksia. IFRSn uudistukset, brändit ja imagot, voidaanko sinne sisällyttää myöskin tilinpitosääntöihin vihreitä kysymyksiä, resurssien käyttö, ilmastonmuutoskeskustelut ja rahoituskysymykset eivät voi kulkea aivan eri teitä, niin kuin tällä hetkellä ku- tukevat. Ja sitten uudet innovatiiviset tuotteet, joita syntyy koko ajan. Nämä voisivat olla tällaisia avoimuuden periaatteita. Samat säännöt päteköön kaikkiin tuotteisiin. Sitten EU 2020 viimeisenä kasvun ennaltaehdot. Hyvä, että koordinoimme työtämme poliittisia haasteita käsittelevän valiokunnan kanssa, mutta meidän ei pitäisi katsoa ainoastaan kansallisia budjetteja, vaan katsoa sitä, miten Euroopassa investoidaan. Euroopan investointipankki, yksityinen ja julkinen rahoitus. Me olemme tässä nyt hyvin kaukana siitä, että jotain tapahtuisi Euroopassa tällä hetkellä – vain puhutaan. Tässä olisi vähän nyt tällaista joulupukille toiveita lista. Ja vielä yksi seikka. Kansalliset parlamentit. En haluaisi tällaisia keskustelukerhoja, vaan voitaisiinko ajatella, että omista valiokunnista sieltä lähetettäisiin asiakirjat. Jos he tulevat tänne vain puhumaan, niin se ei ole oikein hyödyksi välttämättä. Eh, niin, olemme yrittäneet selvittää sitä, miten kansallisissa parlamenteissa on käsitelty kriisiä, joissakin on tähän paneutuneita mm, valiokuntia, kuten Belgialla, Luxemburgilla, Ranskalla ja Hollannilla. Joillakin parlamentilla ei ole virallisia valiokuntia asian käsittelyyn, mutta on kuitenkin järjestetty erilaisia workshopeja ja muita mm, tapau- mm, tilaisuuksia. Ja uskon, että on meidän etymme mukaista saada palautetta heiltä. Ja jos haluamme todella saada aikaan näin pitkälle meneviä ehdotuksia kuin Engel ehdotti, niin se ei tule onnistumaan ilman kansallisten parlamenttien hyväksyntää. Ja Lissabonin sopimuksen voimaan astuttua nyt, niillä on todella sanavaltaa. Ja subsidiariteettiperiaatteesta täytyy pitää kiinni. Seuraavaksi pervanche. Ah, anteeksi. Muchas gracias, Judo. También... Kiitoksia. Valitettavasti en voinut olla läsnä alusta lähtien. Mutta mielestäni ensivaiheen työmme sitä voidaan ehkä nyt uudelleen käsitellä osittain eh, jatkossa. Ja yksi näistä asioista koskee kestävyysongelmia. Mitä tulee sitten globaalin rahoitusjärjestelmään, täytyy pohtia, minkälainen arkkitehtuuri sille pitää saada, sitten mitä pohtia IMFn, Maailmanpankin ja Baselin komitean roolia ja sitä, miten niiden toimet saadaan nivottua meidän toimielimimme ja kansainväliselle areenalle. Eli tässä on hyvin paljon sellaisia asioita, joita tulisi käsitellä tulevaisuudessa. Toiseksi Toinen globaali asia, joka on tärkeä, on kansainvälinen makrotaloudellinen yhteistyö. Tässä en puhu pelkästään Euroopasta, vaan näitä epätasapainon tiloja, joita arvioimme Euroopassa, niin tätä täytyy katsoa myös kansainvälisemmin. Euroopan yksi tärkeimmistä talouden alueista maailmassa. Meillä on tärkeä rooli, mutta meidän täytyy katsoa myös muualle. Meidän täytyy pystyä vaikuttamaan asioihin. On myös toinen tärkeä asia. Bretton Woodsin hajoamisen jälkeen on syntynyt monenlaisia kriisejä ja meidän täytyy katsoa, minkälaisia näkymiä kansainvälisellä valuuttajärjestelmällä on jatkossa. Tämä olisi siis hyvin tärkeää ja samoin sääntelyä ja valvontaa, finanssipolitiikkaa, esimerkiksi transaktioveroa täytyy käsitellä tarkemmin. Ja sitten globaali talouden hallinta. Meillä on ollut subprime subprime-kriisi ja muita jäsenvaltioiden finanssipolitiikkaan vaikuttaneita kriisejä. Eli meidän täytyy puuttua näihin kysymyksiin ja korjata valvontatoimia. Tämä on asia, jota tehdään maailmanlaajuisesti, ei pelkästään EU-ssa. Eli täytyy katsoa näkymiä toimia ehkä YK puitteissa. Ja nyt kun olemme ensimmäisen etapin sivuuttaneet, niin voidaan siirtyä käsittelemään niitä kysymyksiä, joita on esillä myös G20. Kiitoksia, me että sain puheenvuoron. Ehkä voisin vastata esitettyihin kommentteihin. Alkuperäisessä puheenvuorossani totesinkin jo, mutta uudelleen haluaisin kiittää kollegoita ehdotuksista, joita on saatu, koska ei ole mitenkään itsestään selvää, että nyt päästäisiin näin onnekkaaseen tilanteeseen. Ei nyt tarvitse enää niinkään avata Pandoran lipasta, koska se on jo hyvin täynnä, sulottu täyteen tämä lipas. Tuloksi on saatu aikaan. Uskon, että kollektiivisesti voimme olla suhteellisen tyytyväisiä tulokseen. En tiedä, oletteko yhtä turhautuneita kuin minä, taikka olen tässä hiukan turhautunut mietintöä. Keskustel, käsiteltiin keskiviikon strategisessa täysistuntokeskustelussa Euroopan neuvoston tulosten yhteydessä. Ja minun mielestäni tämän, näiden asioiden käsittely samana päivänä ei ole niinkään hyvä ajatus. Nähdäkseni tässä nyt keskitytään liikaa lyhyen aikavälin, lyhyen aikavälin tavoitteisiin ja ehkä ajankohta ei ollut paras pohdinnoille ja keskustelulle pidemmän aikavälin tavoitteista. Mutta toisessa vaiheessa voidaan ehkä tähän pureutua enemmän. Mitä aikatauluun tulee? Meidän täytyy pohtia surevaliokunnan aikataulua, niin että voimme kulkea ja tehdä työtä sen kanssa käsi kädessä, rinta rinnan. Kaikki haasteet, jotka ovat kyseessä, ja syyt, miksi mandaattia kannattaa pidentää, on optimistinen ajatus siitä, että saamme aikaan tulosta ja nämä hyvät tulokset, joihin ehkä päästään yhdessä suren kanssa, niin mitä nämä merkitsevät? Olen kerrankin täysin samaa mieltä kollegani Englisin kanssa. Mitä tässä mietinnössä sanotaan? Sanotaan, että Euroopan on, täytyy olla valveilla. Euroopan täytyy sanoa sanansa. Meidän täytyy olla valppaana. Meidän täytyy pystyä toimimaan ja rahoittamaan toimimme. Tätä me sanomme. Kaikkien tärkeintä olisi tällä hetkellä tehdä rinnakkaista työtä, koska hankkeet täytyy rahoittaa jollakin tavalla. En sano puhua liian pitkään, mutta tietyllä tavalla jotkut tahot ovat oikeassa, kun he sanovat, että joistakin mietinnön kohdista oli vaikea sopia. Joskus oli ristiriitoja, oltiin törmäyskurssilla. Ja mikäli liikaa syytetään tässä rahoitusmarkkinoita ja sanotaan, että ne olivat kriisin syynä, niin käytännössä, kun tarkastellaan kriisin syitä tässä mietinnössä, ne liittyvät rahoitusmarkkinoiden toimintaan läheisesti. Ja mikäli mennään syvemmälle, niin kuin olisin halunnut mennä mietintöni analyysissä, syvällisempi analyysi haluttiin hylätä, koska Tämä, nämä minun näkemykseni aiheuttavat niin liian paljon ristiriitoja ja sosiaalinen eriarvoisuus ja niin poispäin haluttiin ottaa mukaan. Jos välillä tuntuu siltä, että tämä valiokunta sen valossa, mitä on tapahtunut, pääsee konsensukseen ja sanoo, että se on totta, ei ole riittävästi huomioon sosiaalista eriarvoisuutta taloutta ja että tämäkin on ruokkinut tätä kriisiä, niin tähän johtopäätökseen voidaan päätyä. Mutta kun tarkastellaan, mitä neuvostossa on tapahtunut, mitä täällä on tapahtunut, minulla ei ole sellaista mielikuvaa, että olisimme tässä valossa valmiita avaamaan uudelleen tätä keskustelua. Pitää olla suhteellisen vakavia syitä taustalla, mikäli avaamme koko keskustelun, mutta nyt täytyy ottaa, käyttää hyväksi niitä tuloksia, joita yhdessä on aikaan. Euroopan täytyy olla valppaana, Euroopalla on tietty hanke, jota se puolustaa, Euroopalla on tulevaisuus, kansallinen egoismi ei saa peitata kaikkia yhteisiä tavoitteita. Tämä tästä ehkä vain ottaa opiksi. Kuinka tilanne sitten kehittyy? Useat puhujat ovat tähän viitanneet herra euro voi hieman paremmin kuin aiemmin. G20-maiden johtopäätökset markkinoiden toiminnasta, niin eihän kysele mistään näkymättömästä voimasta, vaan näkyvistä käsistä tai voimista, jotka vaikuttavat markkinoiden toimintaan kommentti mikrofonia. Siis ennalta arvaamattomista toimijoista on kyse imprevisible, joku sanoo puheen selän takaa. Mutta mikäli on näkymätön, niin silloin tarkoittaa sitä, että ei ole käytännössä olemassakaan, sanoo puhuja. Toinen seikka. Sanoin niistä vaikeuksista, joita meillä on ollut analysoida kriisin syitä ja suosituksista. Vaikeus, joka meillä nyt on edessämme, ja tämä edellyttää poliittista keskustelua. Ja tähän edustaja De Engel viittasikin monimutkaisiin sanakäyteen. Kun tarkastellaan 2020 strategiaa, voidaan sanoa, että ei tämä ehdotus mene niin pitkälle kuin mitä olemme monessa suhteessa ehdottaneet omassa mietinnössämme. Tämä on visio tai projekti, jossa pohditaan mitä tehdään huomenna. Eurooppa-neuvosto kesäkuussa hyväksyi sen ja tämän jälkeen sitten lokakuussa loogisesti olisi voitu sanoa, että miten tämä kaikki rahoitetaan. Tämä olisi loogista. Mutta Eurooppa-neuvosto lokakuussa sanoi vain, että pitäisikin pohtia, miten rahoitetaan, miten päästään ongelmista. Mutta tähän tämän kysymyksen käsittely jäi. Tämä ongelma meille, koska ei kukaan halua kaihtaa näitä velkoja, kiistää niin olemassaoloa, mutta kuka meidät tulee pelastaa? Strategia, jolla investoidaan enemmän tiettyihin asioihin, en ole tästäkään niin varma. En ole varma, onko tämä kestävää toimintaa. Kaksi viimeistä kommenttia vielä kansin mainita. Uskoakseni meidän täytyisi uudelleen keskustella ja pohtia sitä, miten voimme organisoida työmme, mutta Hybnerin ehdotus on asiasta voidaan keskustella koordinaattorissa ja järjestettäisiin tällainen hieman julkisempi konferenssi, jossa pohdittaisiin johtopäätöksemme. Minusta tämä olisi erittäin hyvä ajatus, mutta kuinka tämä järjestetään, kenen kanssa ja milloin, tätä täytyy miettiä, mutta tämä on hyvä ajatus. Näin saataisiin hieman näkyvyyttä ja pitkän aikavälin viisiota aikaan niistä asioista, joista yhdessä on sovittu suurella enemmistöllä parlamentissa. Ja viimeinen kommenttini, niin ei pidä ikinä unohtaa kuitenkaan sitä, mitä kollegamme totesi, monet aiheet, joita haluamme käsitellä, ovat aiheita, joita haluaisimme viedä eteenpäin. Haluamme pitkiä, pitkän aikavälin visioita ja strategioita, mutta käytännössä nämä ovat päivittäisiä ongelmia. Ja, ja talous- ja raha-asianvaliokunta käsittelee näitä päivittäisellä tasolla. Ja tämä täytyy meidän muistaa. Tässä vielä muutama lisänä tähän keskusteluun. Äh, Kiitoksia. Nyt uskon, että voimme päättää tämän osan kokousta tähän. Ja pyydän, että koordinaattorit jäävät paikalle. Kaikille muille toivotan hyvää kotimatkaa ja mukavaa illanjatkoa. Nyt pidämme viiden minuutin tauon ja sitten aloitamme koordinaattoreiden kokouksen. Kiitoksia.